Pöytäkirja on täten hyväksytty. Hyvät naiset herättää. minua ilahduttaa, että Tunisian tasavallan edustajia on paikalla tuolla kunnia lehtorilla. Tervetuloa, sydämellisesti tervetuloa hyvät naiset ja herrat, äh, kollegat. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Te olette suuren toivon edustajia, teidän maanne ja kansalaistenne toivon edustajia. Ich begrüße eine Delegation. Toivotan tervetulleeksi Yklen Eurooppa-koulun valtuuskunnan koululaisia, jotka ovat olleet mukana Sambia-projektissa